Hetkinen, anteeksi. Kiitos. Tuen vahvasti tätä eri puolueryhmien päätöslauselmaa, joka liittyy juuri kansalaisten oikeuksiin erosopimuksen jälkeen. Minä olen vahvasti sitoutunut siihen, että me puolustamme EU-oikeuksia Englannissa ja Walesissa. Emme voi noin vain katkoa vanhoja hyvin toimineita siteitä. Brittikansalaisten ja eurokansalaisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, universaaleja ihmisoikeuksia, joita pitää suojella monella tasolla, ei ainoastaan EUn tasolla. Oikeusvaltion periaate on tässä keskeinen. EUlla on pitkät perinteet ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja puolustamisesta. Nyt ei saa lipsua. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme tukea kansalaisten oikeuksia sekä Britanniassa että Euroopassa. Tämä antaa vahvan viestin kansalaisille, että tämä parlamentti ymmärtää, mitä vaikeuksia Euroopan unionin kansalaisilla ja Britannian kansalaisilla on Euroopan-sopimuksen jälkeen. Oikeuksia pitää puolustaa. Kiitos ja sitten Renew-ryhmästä edustaja Hook. Kiitos puhemies. Kolme miljoonaa eurooppalaista on yhdistyneessä kuningaskunnassa. Monet opettajia, lääkäreitä, saira- sairaanhoitajia, rakennustyöläisiä, he ovat ystäviämme ja naapureitamme. He ovat myös kumppaneitamme, puolisoitamme. Minä olen kauhuissani siitä byrokraattisesta ukavasta tavasta, jolla brittihallitus aikoo kohdella Euroopan kansalaisia. Tämä todella loukkaa meidän reilun pelin ajatustapaamme. Nämä ihmiset ovat vuosikausia asuneet yhteiskunnassamme, ovat antaneet oman panoksensa ja nyt heidän täytyy pyytää lupaa jäädä että pyydetään asiakirjoja, joita heillä ei ole. Usein asiakirjat äh, myös ovat äh, väärän suuntaisia ja sitten heidän täytyy toimittaa asiakirjoja, joilla osoittavat oikeutuksensa jäädä. Tämä on vähemmistöhallitus, jota Boris Johnson johtaa ja neljä vuotta talous on stagnoitunut ja tämä johtaa katastrofiin. Kiitos ja sitten edustaja Bunting Renewstä yksi minuutti. Kiitoksia. anteeksi. Olen tänään surullinen täällä parlamentissa, että olemme hyväksyneet päätöslausumat varmistaisimme monien EU-kansalaisten oikeudet yhdistyneessä kuningaskunnassa ja brittien kohdalla, jotka elävät ulkomailla. Vaikkakin olen tyytyväinen siitä, että hyväksymme tämän päätöslausuman, näiden oikeuksien ei koskaan olisi pitänyt tulla varannetuksi brittihallituksen toimista johtuen, Brexitistä johtuen. Ihan ensimmäinen asia, jota Robert meidän olisi pitänyt tehdä, olisi taata Euroopan kansalaisten oikeudet, jotka elävät isossa britanniassa Se olisi ollut vahva neuvottelu, neuvotteluaseman kannalta ja olisi vähentänyt vuosilla turhaa stressiä ja epävarmuutta. Nyt meillä on epämääräinen suunnitelma, joka riippuu hyväksynnästä eikä mistään fyysisestä ö, asiakirjasta. Tällainen lupa voidaan Jotkut tuntevat huolta väärennyksistä, ehkä oikeudestakin, joka sitten voi johtaa epäreiluun syrjintään hakijoiden kohdalla. Toivon, että brittihallitus tulee kuuntelemaan ihmisten huolia tästä aiheesta ja huomioi tämän, tämän päivän äänestyksen, mutta brittikansalaiset ovat myös huolissaan omista oikeuksistaan pysyä EU-maissa, e jonne ovat kotinsa rakentaneet. Minä haluaisin kiittää niitä jäsenvaltioita, jotka tarjoavat hyviä ehtoja asettautua omiin maihinsa jo nyt niille briteille, jotka ovat asettautuneet kyseisiin maihin ja vetoa niihin maihin, jotka eivät ole vielä kertoneet aikomuksistaan, tekisivät samoin ja kertoisivat ajoissa päätöksistään. next speaker is Jane Kiitos ja seuraavaksi edustaja Brophy, yksi minuutti. Eh, wrong person. Anteeksi, nyt ilmoitit väärän henkilön nimen. Minä olen John Howard. Tämä päätöslauselma viittaa erosopimukseen ja sanotaan, että se on tasapainoinen asiakirja. No sellainen se ei ole. Jos se olisi, niin meidän ei pitäisi yrittää saada läpi tänään esitettyjä tarkistuksia. Todellisuushan on se, että Euroopan kansalaisilla on täysi syy olla peloissaan. Nimittäin Britannian sisäministeriö on rasistinen ja muukalaisvihamielinen ja toimii sen mukaisesti. Jos joku teistä tuntee tämän asia ja aihepiirin, niin tietää tämän kyllä. Britannian tarkoituksena on rajoittaa vapaata liikkuvuutta ja tämä todella vie paljon valtaa kansalaisilta päättäville elimille sitten 1600-luvun. Ja tässä nyt keskusjohto todella määrittelee ihmisten arkielämää ja tässä annetaan tai annetaan todella hankalat oltavat Britanniassa eläville EU-kansalaisille. On todella ikävää, että tämä päätöslauselma tuli ylipäätään esille ennen kuin eurosopimus astuu voimaan ja minä en usko, että minä voin tätä tukea. Kiitos ja seuraavaksi sitten tosiaan edustaja Brophy, olkaa hyvä. she say no? Yes, yes, it is now. You're on. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätöslausuman puolesta, joka koskee 3,4 miljoonaa kansalaista EU-valtioista, jotka nyt ovat Britanniassa ja niitä 1,2 miljoonaa brittiä, jotka ovat EU-jäsenvaltioissa. Viime vuonna sisäministeriö ehdotti, että ne ihmiset, jotka eivät ole hakeneet äh, asemansa vahvistamista, kesäkuuhun 21 mennessä voitaisiin mahdollisesti karkottaa. Tämä on johtanut huomattavaan ahdistukseen. Päätöslauselmassa todetaan, että eurooppalaiset, jotka elävät Britanniassa, he tarvitsevat oike- osoittaakseen oikeutensa mm, jäädä maahan virallisen asiakirjan. Tästä syntyy valtava tulevan syrjinnän riski. Parlamentti tekee jatkossa päätöksen siitä, hyväksyykö se erosopimuksen, niin tämä riippuu niistä takeista, joita Britannian hallitus voi antaa kansalaisten oikeuksista. Minä äänestin päätöslausuman puolesta, koska se rohkaisee 27 EUn jäsenvaltiota hyväksymään sellaisia toimia, jotka tarjoavat oikeusvarmuutta Britannian kansalaisille EU-jäsenvaltioissa. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Barbara Ann Gibson ja Renew-ryhmästä niin ikään. I remain... Kiitoksia. Olen todella vakuuttunut edelleen siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätös lähteä EUsta e on valtava virhe. Mutta jos kerran joudumme lähtemään, niin on todella välttämätöntä, että EU-kansalaisten oikeudet tulevat suojatuiksi sekä silloin, kun he elävät yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sama koskee tietenkin brittikansalaisia muissa maissa. Tämän päivän päätöslausuma kansalaisten oikeuksista ja valtava tuki, jonka parlamentti antoi, on selkeä viesti yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle siitä, että heidän tämänhetkinen lähestymistapansa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi hyvä. Mitään ei voida voittaa sillä, että kohdellaan ihmisiä pelinappuloina neuvotteluissa. Olen itse sydän särkyneenä itseni ja maani puolesta, koska lähdemme EUsta, mutta olin tyytyväinen voidessani äänestää päätöslausuman puolesta, joka turvaa kansalaisten oikeudet tässä prosessissa. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Stanislav Polchak EPP-ryhmästä. Anteeksi, edustaja Fox kuitenkin ennen tätä. Olkaa hyvä. Minä äänestin päätöslauselmaa vastaan koska olen sitten vuoden 2016 jatkuvasti sanonut, että EU-kansalaisten oikeudet pitäisi taata Britanniassa ja minä olen kritisoinut konservatiivihallitusta, että se ei ole niin tehnyt ja pitäisi antaa hallitukselle tiukkaa kritiikkiä. Ja tämä päätöslauselma ei kuitenkaan kritisoinut hallitusta siinä mielessä kuin olisi pitänyt tässä annetaan todistustaakka hallitukselle eikä kansalaisille, tai ei anneta. Ja tässä nyt e, kansalaiset eivät enää tiedä, mitä tapahtuu omien rajojen sisäpuolella. Ja tämä asia on politisoitu siksi, että tässä vapaan liikkuvuuden menetys olisi suuri menetys UKlle. Tämä vain sylkee silmille niitä, jotka ovat erityisesti äänestäneet EU-sta eh, e eroamisen puolesta juuri siksi, että vapaata liikkuvuutta ei haluta. Kyse ei ole siitä, että ollaan vihamielisiä tai että oltaisiin vihamielisiä suhteessa muihin EU-kansalaisiin. Ei, tämä on rajo, rajoja luovaa pelottelua, vaan liikkuvuuden kontrollointi on ihan suvereniteetin kulmakivi ja kansalaisilla pitää olla täydet oikeudet ja täydet velvollisuudet. Monet ovat Britanniasta lähteneet ja monet ovat Britanniaan tulleet kansalaisina ja nämä ovat tietysti tervetulleita. Kiitos ja sitten Stanislav Polczak, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen pahoillani, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee. Me olisimme varmasti yhteisönä voineet olla vahvempia. Jotkuthan ovat ilo, iloisia tästä valinnasta, kuten esimerkiksi Venäjä. Kuitenkin nyt totean, että meillä on erosopimus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja se on tietysti hyvä asia. Sopimus on oikeudenmukainen ja tasapainoinen ja katson, että siirtymäkaudella kansalaisten oikeudet on hyvin huomioitu. Kun ajattelemme tulevaa kautta, niin tässä sopimuksessa määrätään, että meidän on löydettävä tasapainoinen ratkaisu tähän kysymykseen. Tämä on kuitenkin loppujen lopuksi vain pelkkä julistus. Täytyy olla tietoinen siitä, että EUn kansalaisten oikeudet ovat kyseessä silloin, kun he asuvat Britanniassa. Täytyy muistaa myös Skotlannin kansalaiset ja Pohjois-Irlannin kansalaiset ja muut. On kuitenkin hyvä, että meillä on olemassa tämä sopimus ja sen takia sitä tuin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Anders. Ennen tammikuun loppua, jolloin minut pot- Kaistaan ulos EUsta ilman demokraattista tahtoa Pohjois-Irlannissa, jotka halusivat jäädä EUn. Haluan tarttua tähän tilaisuuteen ja kiittää parlamentin jäseniä, jotka taistelevat tämän päätösosman eteen tänään ja teidän tiukasta, vakasta tuestanne pitkän per, perjantain sopimuksen kohdalta ja muuten. Tässä käsitellään tärkeitä kysymyksiä Irlannin kansalaisten oikeuksia Pohjois-Irlannissa, jotta he voivat ha- harjoittaa oikeuksiaan EU-ssa, jossa elämme Viime viikon Stormotin sopimuksessa brittihallitus päätti muuttaa sääntöjä. Irlantilaiset ovat elä, syntyneet Irlannissa eivät voi käyttää yhdentymisoikeuksiaan, ja, mutta Iso-Britannia ei saanut turhaan nimeään Perfidious Albion, petoinen Albion. Ja kaikki, jotka ovat syntyneet Pohjois-Irlannissa, Irlannin kanssa, saavat kansallisuuden. Minä varoitan vielä toveritani täällä, olkaa tietoisia petollisesta englannista maa, johon ei voida luottaa eikä se koskaan pidä satansa. Britannia aina, aina tulee äh, vä- vä- vääntelemään sääntöjä. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Wallace, olkaa hyvä, koska edeltävä ei ole kansallisessa. kolme miljoonaa uutta EU-kansalaista on Britanniassa ja yli miljoona Britannian kansalaista on EU:ssa. Heidän oikeutensa pitää turvata. Komission pitää tätä valvoa ja äh, tämä täytyy hoitaa hyvin. Nämä äh, oikeudet, jotka pitkän perjantain sopimuksen nojalla myönnettiin, pitää myös turvata. Meidän tulee myös ymmärtää, että neoliberaali ideologia EUsta on uhka EUn ja Britannian kansalaisille. Tämä EUn kulmakivi on vakaus- ja kasvusopimus ja fiskaalisopimus, joka sitten on vienyt resursseja koulutuksesta, eh, elintarvikepolitiikasta, asuinpolitiikasta ja niin edelleen vähentänyt sosiaalista tasa-arvoa. Irlannissa, vaikka meillä olisi hallitus, joka esimerkiksi puuttuisi Irlannin massiiviseen asuntokriisiin, niin silloin finanssipoliittiset säännöt tulevat vastaan. Aivan samalla tavalla tieinfrastruktuuri on rakennettu yksityisin voimin, joka on ollut paljon kalliimpaa kuin että se olisi rakennettu julkisin voimin. Ja EU tukee vain yksityistä sektoria omalla politiikallaan. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Arvoisa Kiitos puhemies. Sinn Feinin kollega Martina ja myös Brexit-puolueen kollega totesi, että tämä paikka köytyy, kun kollegat tältä lähtevät. Meidän on suojeltava kansalaisten oikeuksia ja määräyksiä, jotka niitä säätelevät, ja myös pitkän perjantai-sopimusta. Varadkar ja Johnson juhlivat sitä, että Pohjois-Irlannin äh, alueparlamentti saatiin taas äh, toimintaan. Minä haluaisin esittää sen kommentin, että pitkän perjantain sopimus toimii ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pohjois pohjois-irlantilaiset omaavat synnyn oikeuden siitä, että heidät on hyväksyttävä joko britteinä tai irlantilaisina tai molempina heidän oman valintansa pohjalta. Tämä on myös määritelty pitkän perjantain sopimuksessa. Irlantilaiset, jotka asuvat Pohjois-Irlannissa, jotka eivät ole hakeneet brittikansalaisuutta, he eivät äh, äh, saa tällaista pakkojäsenyyttä. Heille ei sellaista voida pakottaa. Kiitos seuraavaksi Renew-ryhmästä edustaja Kutsnuk. Kiitoksia kaksi ja puoli viikkoa ennen Brexitin meidän pitää tutkia erosopimuksen sääntöjä, koska tässä on kyse miljoonista e- e- e- Euroopan kansalaisista. On monia kysymyksiä, miten oikeuksia 27 muussa maassa ja UKssa kohdellaan ja miten niitä sitten sovelletaan eron jälkeen. EUn 27 valtion ja kansalaisten pitäisi kiireellisesti saada todisteet heidän oikeastaan saada jäädä siirtymävaiheen jälkeen Ison-Britannian. Ja brittihallituksen täytyy lopettaa ahdistuksen herättäminen ja uhkailu. Tällainen ei tuota mitään hyvää ja vain synnyttää lisää hämmennystä. Pääministeri Johnson haluaa sopia myönteisestä tulevaisuuden suhteesta vuoden 2022 loppuun mennessä, joka perustuu reiluun vapaakauppasuunnitelmaan, mutta hänen täytyy tietää, että vapaa liikkumus EUn kansalaisille on avaintekijä, kun päätetään yhteisen tulevan yhteistyösopimuksen säännöistä. Kiitos seuraavaksi Lope Sakilaar. Kiitoksia puhemies. Vuosien neuvottelun jälkeen olemme äänestäneet Euroopan parlamentin kannasta, jotta voimme suojella kansalaisten oikeuksia sen jälkeen, kun Iso-Britannia poistuu. Olemme surullisia. Tulemme kaipaamaan brittiystäviämme, jotka ovat Euroopan henkisiä, mutta emme tule kaipaamaan nationalistista populismia, jotka ovat reaktio- taantumuksellisia, jotka synnyttivät koko Brexitin mutta vastavuoroisuus e on tärkeää. EU tulee kohtelemaan brittejä, jotka asuvat Euroopassa, riippuen siitä tavasta, millä britit kohtelevat eurooppalaisia Iso-Britanniassa. 30 miljoonaa brittiä elää Kanadan saarella ja muualla Espanjassa Gibraltarin alue, alueella. He elävät alueella, jossa heiluu vieläkin Ison-Britannian lippu, mutta haluan korostaa sitä, että vielä on paljon työtä jäljellä, että voidaan varmistaa se, ja nämä epäilykset pitäisi todellakin selventää, miten UK tulee osallistumaan vapaaseen liikkuvuuteen, miten se suhtautuu poliittisiin turvapaikoihin, oikeusyhteistyöhön, poliisiyhteistyöhön ja miten taataan turvallisuus niin molemmin puolin. Ja meillähän on myös yhteisiä uhkatekijöitä. Kiitos turn Mr. Kiitos. Sitten edustaja Hänon. Kiitos arvoisa puhemies. Tästä käydään keskustelua vähän kuin kahdessa eri to- todellisuudessa, jotka eivät, jotka eivät ole kuitenkaan realiteetin kanssa missään tekemisissä. Tässä todellakin hyvin hitaasti Britannia on tunnustanut EU-kansalaisten oikeudet, mutta nyt ne on tunnustettu. Ja asia toimii itse asiassa paljon paremmin kuin mitä vastavuoroiset järjestelmät toimivat muissa jäsenvaltioissa. Tässä ei suinkaan epäillä ihmisiä. Jos epäillään, niin sitten pyydetään lisätodisteita. Ja minulle <clears throat> tuli puhumaan ihmiset, jotka ovat sanoneet, että EU-kansalaiset eivät muka saisi Britanniassa elää. Mutta kun minä kuulen liberaalikollegoilta, että tarvitaan fyysisiä ID-kortteja ja kun sitten kuulen, että he eivät, he eivät pidä brittihallituksesta ja sitten kuitenkaan oma hallitus ei tee samalla tavalla, niin mitkä heidän motiivinsa oikein ovat? Kiitos sitten edustaja Horwood. Minä äänestin tämän päätöslausuman puolesta. Siinä myös kritisoidaan tiukasti Britannian sattumanvaraista järjestelmää, jolla kansalaisia EU-maista kohdellaan. Haluan kiittää Kiefer Hofstadtia, jolla on paljon faneja Britanniassa. Hän on väsymättömästi kiinnittänyt huomiota kansalaisten oikeuksiin tämän prosessin aikana – Kohdassa 20 päätöslauselmassa tunnustetaan ne monet kansalaiset, jotka eivät halua menettää Britanniassa EU-kansalaisuuttaan ja halutaan jonkinlaista helpotusta tähän tilanteeseen. Voi olla, että ratkaisuna olisi jonkinlainen ainutlaatuinen eurooppalainen kansalaisuus. Tätä voisin tukea. Meillähän on esimerkkejä maailmalta, nimittäin Britanniasta. Me olemme vahvistaneet Irlannin kansalaisten oikeudet Pohjois-Irlannissa. Olemme antaneet myös muille oikeuksia, esimerkiksi äänestysoikeuksia Kyproksella ja Maltalla ja muissa Commonwealth-maissa. Eli kyllä tämä voidaan tehdä. Näin syntyisi oikeuksien leikkaaminen olemassa olevilta Euroopan unionin kansalaisilta. Kiitos. Seuraavaksi paní předsedající já jsem. Kiitoksia puhemies. Minä tuin päätöslauselmaa. Uskon, että tämä oli hyvin tärkeä merkki, tämä äänestys. Brexitin jälkeisenä aikana EU-kansalaisten oikeudet Isossa Britanniassa ovat hyvin tärkeä kysymys meille. Tämä on valtavan poliittinen kysymys ja sitten kun mennään tulevaisuudessa yksityiskohtiin, meidän pitää sanoa, että vapaan liikkuvuuden säilyttäminen ja erityisesti koskien EU-kansalaisia kuningaskuntaa on meille selvä prioriteetti. Tulen sekin tasavallasta. 25 000 tsekkiä elää pysyvästi tällä hetkellä Isossa Britanniassa ja meille on poliittinen välttämättömyys saada aikaan lopullinen sopimus mukaan lukien ehdot, jotka koskevat niitä ihmis- näitä ihmisiä, jotta he voivat elää ihmisarvoisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos, kiitos sitten NI-ryhmästä edustaja Patsen. Minä äänestin päätöslauselmaa vastaan, joka liittyy siis erosopimuksen kahdesta ihan simppelistä syystä. Ensiksikin se oli hy- tekopyhä. Se oli tekopyhä Britannian näkökulmasta, jos ajatellaan niitä prosesseja, jotka on pistetty pystyyn muiden kansalaisten auttamiseksi. Nimittäin Britanniahan on paljon edellä muita 27 jäsenvaltiota. On erittäin tärkeää, että erityisesti pidetään huolta Britannian kansalaisten oikeuksista muissa EU-maissa. Toiseksi tämä päätöslauselma, jos ajatellaan sitä edeltävää keskustelua ja ehdotuksia, jotka liittyvät li- vapaaseen liikkuvuuteen, niin se täysin jättää huomiotta kansanäänestyksen vuodelta 2016. Nimittäin juuri tämä Britannian rajojen suojelu oli olennainen kulmakivi, miksi ihmiset haluavat lähteä EU-sta Britanniassa. Ja tämä on ihan tällainen selkeä salajuoni, jonka tarkoituksena on sabotoida Brexit-äänestystä kuun lopussa. Täytyy muistaa, että tässä on päätökset jo tehty, tällä ei ole enää merkitystä ja minä äänestin näin ollen tätä vastaan. Sitten edustaja Jill. Kiitos. Niin minä äänestin. minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Minusta se tuo selkeyttä siihen, mitä tapahtuu siirtymäkaudella ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Niin kuin olemme jo kuulleet, 3,5 miljoonaa EU-kansalaista on Britanniassa ja heillä kaikilla on oma henkilökohtainen tarinansa ja tilanteensa. Heillä on kuitenkin yksi yhdistävä tekijä. He haluavat varmistaa turvallisen tulevaisuuden sekä itselleen että perheilleen. Brittihallitus on tehnyt kaikkensa, jotta asiat olisivat vaikeita. Ei ole pystytty takamaan heille sellaista järjestelmää, joka toimisi ja joka auttaisi heitä osoittamaan oman äh, statuksensa maassa. Tämä on suuri huoli minun vaalipiirissäni West Midlandsin alueella. Eikä tämä ole mitään huhupuhetta. Minulla on tapauksia, jotka osoittavat äh, ne järkyttävät kokemukset, joista olemme kuulleet, joita EU-kansalaisilla on ollut. EUn muuttajat ovat antaneet suuren panoksen eh, Britannian talouteen, suuremman kuin keskimäärin aikuiset maassa. Brittihallitus ei näytä olevan huolissaan 1,2 miljoonan brittikansalaisen tilanteesta, he, jotka asuvat EUn jäsenvaltioissa, kun EU aikoo suojella omia kansalaisia heidän oikeuksiaan. Toivon, että ne, jotka ovat tässä tilanteessa, työvenpuolueen jäsenet, edelleenkin puolustavat heidän oikeuksiaan aivan loppuun saakka. Kiitos ja hyvät kollegat, meillä on vielä aikaa yhdelle äänestysselitykselle. Valitettavasti sitten tuo Euroopan tulevaisuuskonferenssin äänestysselitykset käydään läpi äänestyksen jälkeen huomenna. Siis jos haluatte näitä ottaa esille, niin huomenna sitten äänestyksen jälkeen. Eli ne äänestysselitykset, joita ette ehdi nyt suullisesti esittää, niin voidaan esittää kirjallisesti. Eli tosiaan tuo ähm, Euroopan tulevaisuuden konferenssi, jos haluatte siihen sanoa sanasen, niin siihen ei nyt tänä iltapäivänä ole aikaa. Meillä on aikaa vain yhteen päätöslauselmaan ja se on nyt tämä vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Ensimmäinen on edustaja Omar J, eli siis vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta vuonna 2018 ja EUn toiminta. Edustaja Omar J. Construire Puhemies, kiitoksia. Meidän pitäisi purkaa sellaiset mekanismit maailmasta, jotka johtavat ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja huomioida, että neoliberalistinen politiikka ei pysy jaloillaan, ellei sitä tueta autoritäärisen tavoin ja Tämä on tavallaan jo väkivaltaa hallituksen toiminnassa. Uusliberalismi on, ja autoritäärsyys kulkevat käsi kädessä. Tämä on totta koko maailmassa, mutta sama pätee myös Ranskaan, missä voimme nähdä, miten tämänhetkinen hallitus äh, kohtelee brutaalisti sosiaalista liikehdintää me voimme nähdä tätä, katsoa tätä tyrmistyneenä, miten hallinto tukahduttaa liikkeen, joka voisi estää sen synkät äh, neoliberaaliset suunnitelmat. Tällä hetkellä Ranskassa äh, kuolema saattaa uhata rauhanomaisia mielenosoituksia. Mitä tulee poliisiväkivaltaan, sitä on yhä enemmän. Ja, ja kun sitä käytetään järjestyksen säilyttämisessä, niin sota-aseet, jotka on kuitenkin kiellettyjä, lukuisissa EU, Euroopan maissa. Tällä hetkellä Ranskassa kansalaisten, AY-liikkeen, jäsenten, journalistien oikeudet menevät taaksepäin ja heidän kanssaan myös yksilöiden vapaudet kärsivät. Ne on kuitenkin turvattu perustuslaissamme ja myös perusoikeuskirjassa EU:ssa. Tämä on huolestuttavaa ja voikin kysyä, miten hyökätään periaatteita vastaan, kielletään erilaiset arvot, va- vallankäyttö on liiallista. Minkälainen Ranska tässä on pikkuhiljaa syntymässä? Thank you very much. Kiitos. Ja olkaa hyvä ja pitäytykää puheajassa, jotta voimme päättää sitten aikataulun mukaisesti. Edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Euroopan unioni on ollut ja sen pitää aina olla ihmisoikeuksien vahva taistelija maailmassa. Liike-elämän intressit pitää sitoa ihmisoikeuksien kunnioittamisen vaatimukseen. Ihmisoikeuksia ei saa polkea bisneksen nimissä. EU:ssa tarvitaan sekä seuraamuksia että positiivisia kannustimia ja kehitysyhteistyötä. Meidän täytyy kaikin tavoin tukea niitä hallituksia, jotka tukevat ihmisoikeuksien kehittymistä omissa maissaan. Tässä on kuitenkin tarkistuksia tehty, jotka liittyivät kristittyjen asemaan ja näitä ei hyväksytty. Minä korostaisin sitä, että kristittyjä usein syrjitään ja he joutuvat väkivallan kohteeksi. He eivät saa ääntään ja oikeuksiaan kuuluviin. En tiedä, miten vakavissaan nyt Euroopan parlamentti tämän asian kanssa on, kun tätä ei hyväksytty näitä tarkistuksia. Näin ollen minäkin jouduin äänestämään vastaan. Kiitos sitten edustaja Dali. Olkaa hetkinen. Täältä nyt kaksi puuttuu, joten niin tosiaan edustaja Dalli tässä välissä. Olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitos. Ihmisoikeudet ovat universaaleja, jakamattomia. Niiden ei pitäisi olla välineellistäminen kohteena, mutta niin juuri käy EU:ssa. Ihmisoikeudet välineellistetään ulkopoliittisten kysymysten edistämiseksi. Yhdysvallat ei pidä tietyistä maista, tämä heijastuu myös tänne. Tämä näkyy siinä laittomassa salamurhassa, joka kohdistettiin kenraali Suleimaaniin. Hän on entinen parlamentaarikko. Sitten Almo Handas oli hänen nimensä silloin. Tämä todella aiheuttaa häpeää, että me täällä puhumme ihmisoikeuksista. Kyse on armeijan upseereista, jotka taistelevat ISISiä vastaan suvereenilla Irakin alueella ja siviililentokentällä, jossa itsekin olen käynyt. Kuvitelkaapa, mitä sanoisimme, jos Yhdysvallat, Yhdysvaltojen esikuntapäällikkö olisi Heathrown lentokentällä tullut surmatuksi venäläisten toimesta, niin aika paljon siitä olisi puhetta riittänyt. Me puhumme, tuomitsemme ne, joista emme pidä, mutta emme sano mitään niistä ihmisoikeusloukkauksista, joita tapahtuu täällä kotona. Ranskan valtio brutaalisti kohtelee rauhanomaisia mielenosoittajia. Me puhumme demokratiasta ja kollegat, katalaanikollegat istuvat vankilassa, eivätkä voi istua täällä omilla paikoillaan. Tämä on täydellinen häpeällinen tilanne. Sen takia äänestin tätä vastaan. Kiitos. Sitten edustaja Janoka, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkään en tue jatkuvaa EUn tahtoa tahtoa opettaa muita käyttäytymään ihmisoikeuksien kohdalla. On oikeus opettaa vain silloin, kun on maailmanmestari oikeasti eikä itse julista itseään ihmisoikeuksien puolustajaksi. Mutta joka tapauksessa äänestin tämän päätöslausuman puolesta yhden kohdan takia pelkästään. Se on hyvin tärkeä ja siellä mainitaan että valtiottomuus pitää ratkaista vuoteen 2024 mennessä ei vain EUn ulkopuolella, vaan myös sen sisällä. Ja tällainen suurimittainen valtiottomuus on valtava ongelma omassa maassani Latviassa. Jokainen venäläinen asukas siellä on valtiottoon. Heillä ei ole oikeuksia äänestää paikallisvaaleissa esimerkiksi. Nämä ihmiset on julistettu valtiottomaksi vain alkuperänsä takia johtumatta siitä, että enemmistö heistä on paikallisia asukkaita. Sitä paitsi tässä päätöslauselmassa syy syrjinnälle, joka perustuu alkuperään, sitä ei mainita ja se on vahinko. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pospisil ja hän on myös viimeinen puhuja. Ja sitten meillä on vielä kaksi lyhyttä päätöslauselmaa ja sitten tosiaan tuo Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi ja sen äänestysselitykset pidetään huomenna. Kiitos arvoisa puhemies. Minä tuen tai tuin tätä päätöslauselmaa. Minä uskon, että ihmisoikeuksia pitää aina suojella. Ne ovat EUlle hyvin tärkeitä ja on tärkeää, että emme tarkastele ainoastaan ihmisoikeuksien toteutumista EUn alueella, vaan koko maailmassa. Tuin tätä päätöslauselmaa siis, mutta yhden kommentin haluaisin tehdä. Ja jos ajatellaan nyt, mitä pitäisi tehdä, niin olisi hyvä, että Euroopan komissio nyt ottaisi ohja tässä ja ryhtyisi sanoista tekoihin sellaisissa maissa, jotka tarvitsevat tukea, taloudellista apua, mikäli ne haluavat meiltä apua, niin silloin pitää kiinnittää huomiota siihen, että kuinka ihmisoikeudet toteutuvat. Emme voi tukea sellaisia maita, joissa ihmisoikeuksia poljetaan. Kiitos ja seuraavaksi tosiaan David McAllisterin mietintö, vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta. Tässä on kolme puhujaa ilmoittautunut. Ensimmäiseksi edustaja Soidrova EPPstä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji za udělení slova, paní předsede. Puhemies. Minä tuin tätä mietintöä. Minusta on aika lailla oikein, että Euroopan unioni toteuttaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa monen välisesti, kun kyse on suhteesta NATOon. Sehän takaa pääasiassa meidän turvallisuutemme ja tällaisena tilanne varmasti myös pysyy jatkossa. Minulla oli kuitenkin varauksia liittyen Euroopan parlamentin rooliin jonka tulisi olla tässä politiikassa ikään kuin kolmantena pilarina. Minun mielestäni tällä alalla tulisi noudattaa jäsenvaltioiden johtavaa roolia. On kuitenkin hyvä, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän kannan puolustuspolitiikasta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bretsionova. možnost, že mohu Puhemies, kiitän puheenvuorosta, kiitän tilaisuudesta selittää asennetta, niin tähän mietintöön, jota en pystynyt tukemaan toisaalta. Mietintö monisesti kuvaa haasteita ja uhkia, joita EUlla on. On kyse sitten se, että tarvitaan päättävästä suhtautumista Venäjän suhteen ja miten suhtaudutaan hy- kyberhyökkäyksiin, mutta yhä suuremmat jännitteet Lähi-idässä. Haluaisin vuoro- varoittaa että tehdään epäselväksi näitä hyvän ja pahan välisiä rajoja Jotkut haluavat vain selvitä hengissä ja kukoista. Uskon, että EUn pitäisi muuttaa omaa politiikkaan, nähdä Iranin rooli uhkana ja Israel on kumppani ja pitäisi auttaa Iranin kansalaisia, jotka haluavat muutosta. Tätä minä tässä kaipasin. Kiitos. Ja sitten Guido Rail, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, minä äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska minä olen sitä mieltä, että Länsi-Balkanin maita ei pitäisi ottaa mukaan EU-hun. Romania ja Bulgaria liittyvät EU-hun ja katsokaapa mitä tapahtui, kun liikkuminen vapautettiin. Sitten vapaa liikkuvuus toi rikollisuutta, prostituutiota, pimeää työtä, petoksia minun alueelleni, Ruurin alueelle ja yhteiskuntajärjestelmiä hyödynnettiin, käytettiin väärin. Sosiaalitukia nostettiin ilman perustetta. Ruurin alueella tämä oli todella todella laajalle levinnyttä. Duisburgissa tämä huomattiin. Nyt tarvitaan vähemmän vapaata liikkuvuutta, eikä suinkaan enemmän. Kiitos. Kiitos. Ja tämä tosiaan nyt päättikin keskustelut. Minä keskeytän kokouksen tai täysistunnon kello 15 asti. Kiitos ja mukavaa taukoa. puhemies hyvää iltapäivää istunto jatkuu ja ensimmäiseksi meidän on hyväksyttävä eilisen istunnon pöytäkirja ja ilmoitan että hyväksytyt tekstit eiliseltä ovat saatavilla kysyn onko kenelläkään huomauttamista pöytäkirjaan? ei näytä olevan näin voimme hyväksyä pöytäkirjan. esityslistalla varsinaisena asiana ensimmäisenä on ajankohtainen keskustelu euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen ilmoitan jäsenille että tässä keskustelussa ei anneta pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja eikä myöskään hyväksytä sinisen kortin kysymyksiä. haluaisin ensimmäiseksi antaa puheenvuoron edustaja manfred weberille joka on esittänyt tämän päätöslauselman. olkaa hyvä edustaja weber. Tämä keskustelu, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, tämä ei ole historiasta, vaan tämä on tulevaisuudesta. Jos emme kunnioita menneisyyttä, niin silloin emme kunnioita tulevaisuuttakaan. Yli 40 miljoonaa ihmistä menetti henkensä toisessa maailmansodassa. Tämä pitää muistaa. Emme halua tämän enää koskaan tapahtuvan sodan alkaminen oli kamalin rikos historiassa. Natsi-Saksa aloitti sodankäynnin ja aiheutti valtavia rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Jokainen saksalainen poliitikko tuntee tämän nahoissa ja meidän täytyy tuntea vastuumme, mikä on Saksan vastuu toisesta maailmansodasta. Mutta jokainen poliitikko Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella on myös vastuussa sodan tunnustamisesta. Me emme voi emme voi hyväksyä sitä, että historian kirjoitusta yritetään vääristellä, pitää to- tehdä tosiasioiden perusteella ratkaisuja. Natsi-Saksa oli toisen maailmansodan pahin toimija ja Venäjä kärsi val- valtavasti ja myös Hitler ja Stalin olivat molemmat kamalia diktaattoreja. Hitlerin ja Stalinin keskinäinen sopimus tuhosi monia maita, Puola, Suomi, Viro, Latvia, Romania jäivät Hitlerin ja Stalinin sopimuksen jalkoihin. Näiden kahden diktaattorin välinen sopimus johti siihen, että miljoonia eurooppalaisia vainottiin ja painostettiin ja kidutettiin vuosien ajan. Hitlerin ja Stalinin välinen sopimus oli rauhan vastainen sopimus. Se romutti demokratian ja tasapainon. Ja nyt liki 80 vuotta tämän sopimuksen solmisen jälkeen olemme sitä mieltä, että tätä ei koskaan saa antaa tapahtua uudestaan. Ja NATO-jäsenyys esimerkiksi takaa nyt vakauden Keski- ja Itä-Euroopassa. Me seisomme yhtenä rintamana eurooppalaisen solidaarisuuden puolesta ja me haluamme varmistaa yhteisen rauhanomaisen tulevaisuutemme. Kiitos. Kiitos edustaja Weber ja sitten kuuntelemme neuvoston puheenvuoroa ja annan puheenvuoron nicolina arvoisa Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitos mahdollisuudesta keskustella tärkeästä aiheesta. Olen kuullut ja tunnustan ne huolet, joita edustaja Weber esitti, ja olen tietoinen niistä lausunnoista, joita Puolan viranomaiset ovat tähän keskusteluun antaneet. Haluan osoittaa myötätuntoa kaikille toisen maailmansodan uhreille. On tärkeää muistaa Euroopan historia, jos haluamme rakentaa sen tulevaisuutta. Tämän päivän keskustelun aihe heijastelee sitä, miten Eurooppa voi ottaa opiksi historiastaan.